Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kokoukseemme. Tänä aamuna me aloitamme siis tällä meidän erityistilaisuudella, eli puhumme avaruudesta. Komission kanssa meillä on tarkkoja kysymyksiä tästä aiheesta komissiolle mehän kollega Remekin mietin pohjalta keskustelimme tästä jo ja totesimme, että meillä on paljon kysymyksiä aiheesta, jotka, joihin haluamme vastaukset. Valiokunnan suuri mielenkiinto näyttäytyy nyt siinä, että täällä ei ole kuitenkaan niin paljon paikalla ihmisiä, mutta komissio on paikalla ja muutamilla kollegoilla on kirjallisia kysymyksiä, jotta komissio pystyy valmistautumaan emme halua puhua yleisesti, vaan tarkoista aiheesta. Oma ehdotukseni on, jos olette samaa mieltä siitä, niin haluaisin antaa ensinnäkin komissiolle puheenvuoron, jotta komissio voi antaa vastauksen näihin kysymyksiin. Sitten voimme keskustella. Ehkä tämä olisi tehokas tapa edetä. Eli herra Verhoffille ensiksi puheenvuoro, jotta hän voi vastata kollegoiden kysymyksiin. Olkaa hyvä varmasti kysymykset kaikilla onkin jo. Herra Behoff. Good, good morning. Um, thank you, Chairman. Hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtajalle siitä, että saamme mahdollisuuden vastata kysymyksiinne. Ehkäpä pari sanaa yleisenä johdantona niihin kysymyksiin, joita meille on etukäteen esitetty. Ja sen jälkeen sitten perehdyn niihin yksityiskohtaisemmin. Ensinnäkin ehkäpä on tärkeää ensin pohtia, että missä oikein mennään ja mitä Galileo ja mitä EGNOS tarkoittavat. Ennen kaikkea ne ovat infrastruktuureja. Niistä on päätetty parlamentissa ja neuvostossa muutama vuosi sitten. Ja jo tuolloin oli ja kaikille on nytkin selvää se, että unioni tuo näille ohjelmille lisäarvoa, koska niiden toteuttaminen kansallisesti on liian monimutkaista ja liian kallista. Ne antavat, tarjoavat avaininfrastruktuuria, jota tarvitaan EUn talouden perustoimintoihin, internettiin, matkapuhelimeen ja niin edespäin. On tärkeää, että kun ajatellaan EU 2020-strategiaa, innovaatioita ja vihreämmän talouden ja kasvun lisäämistä, ilmastonmuutoksen torjumista ja niin edespäin. Nämä ovat tärkeitä hankkeita. Tähän saakka julkinen investointi EUn ja ESAn välillä on noin 6,4 miljardia euroa. Tämä on siis kokonaisinvestointi vuosien 2000-2013 välisenä aikana. Jo nyt noin kymmenen vuotta on tutkittu teknologian kehitystä, teknologiaa on testattu, tietoa on kerätty, on, ase- on tehty kansainvälisiä sopimuksia, hallinnointipuitteita ja niin edespäin. Paljon työtä on siis jo tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme kulkeneet jo pitkän matkan ja tässä vaiheessa järjestelmiä voidaan alkaa täytäntöönpanna. EGNOS on jo toiminta valmis sertifioidaan tämän vuoden lopussa erityisesti ilmailua silmällä pitäen. Galileo on tänään hankintavaiheessa. E, ensimmäiset operationaaliset vaiheet alkavat ensi vuonna. Erilaisia laitteistoja rakennetaan käyttöönottoa varten tällä hetkellä ja paljon työtä on jo tehty. Nyt täytyy pohtia pitkän tähtäyksen kysymyksiä. Ensinnäkin EU rahois, rahoitus Galileota ja Egnosia varten edellyttävät erilaisia välintuloja. Viittaan tässä investointeihin jatkossa. Eli minkälaisia haasteita meillä jatkossa on? Eknosin osalta meidän täytyy ylläpitää eurooppalaista palvelua, jota käytetään muun muassa maataloudessa, merenkulussa, ilmailussa. Tämän avulla voidaan säästää kustannuksissa, voidaan myötävaikuttaa ilmaston paranemiseen ja niin edespäin. Galileon osalta meillä on vielä kaksi tärkeää vaihetta edessämme. Ensinnäkin, miten toimitaan, kunnes alustava konstellaatio saadaan valmiiksi, ja mitä tehdään sitten pidemmällä tähtäyksellä – operationaalisessa mielessä. Ensinnäkin tämä ensimmäinen vaihe. Meidän täytyy päättää joko halvemmasta, halvemmista kustannuksista ja hitaammasta lanseeraamisesta tai korkeammista kustannuksista ja nopeasta käyttöönotosta, niin se, jos me valitsemme tämän jälkimmäisen, niin se tarkoittaa sitä, että rahoituspuitteisiin tarvitaan enemmän rahaa. Toisessa vaiheessa eli varsinaisessa käyttövaiheessa. Kysymys kuuluu, miten voimme vakuuttaa käyttäjät siitä, että meillä on pitkäaikainen sitoumus tarjota minimi määrä palvelua niin, että käyttäjät todella luottavat siihen, että signaaleja on tarjolla. Jos ajatellaan vaikkapa Lufthansa, Air Francea, KLM, niin eivät ne tule investoimaan laitteisiin, sertifikaatteihin, eivät koulutukseenkaan, jos eivät usko siihen, että tämä systeemi toimii vuosikymmenienkin ajan. Niiden kaikkien vuosikymmenien ajan, joita tarvitaan, että investoinnit alkavat kantaa hedelmää. Galileo edellyttää 27 satelliittia, jotka ovat käytössä koska tahansa riippumatta siitä, tuleeko lanseerausviipeitä, hankintaviipeitä tai muita. Se edellyttää 20, 27 satelliittia. Kaikki lisäsatelliitit ovat vain hätävarana olemassa. Eli kysymys ei kuulu siitä, tarvitaanko kuinka monta satelliittia tarvitaan. Me tarvitsemme 27 operatiivista satelliittia, jotka ovat käytössä koska tahansa aina. Tämähän jo vastaa yhteen kysymykseen. Me tällä hetkellä meillä on jo 18 satelliittia Tällainen konstellaatio toimii ainoastaan 95 prosenttisesti ajasta. Tarkoittaa sitä, että noin kolmen viikon ajan vuodessa tällainen konstellaatio ei tarjoa paikantamispalveluita. Ja käyttäjät, jotka ovat riippuvaisia 100 prosentin signaalien saatavuudesta, joutuvat siis odottamaan sitä, että tämä täysimittainen konstellaatio, satelliittikonstellaatio on paikallaan. Galileo tulee äh, tarjoamaan äh, signaaleja, jotka parantavat energiasektoria, liikennesektoria ja tiettyjä hallituksen valtioiden pal- toimintoja, rauhanturvaustoimintoja, etc. Meillä tarvitaan poliittista sitoumusta siihen, että Galileo toimii. Äh, tähän liittyy useita e, investointeja, jotta voidaan ylläpitää Galileon toimintaa. Yhteenvedon omaisesti voidaan sanoa, että Galileo ja EGNOS ovat kulmakiviä sille, mitä EUlla on tarjottavanaan kaikille EUn yrityksille ja kautta maailmankin. Ja hankkeet ovat meneillään. Tällä hetkellä täytyy pohtia pitkän aikavälin kysymyksiä. Puheenjohtaja, nyt porautuisin niihin kysymyksiin, joita on esitetty. Olen muistaakseni saanut 14 kysymysjoukkiota. Alan nyt vastata niihin. Ja jos olette sitä mieltä, että minun täytyy käyttää tähän vastaamiseen vähemmän aikaa, niin kertokaa toki. Ensimmäinen kysymys. Kuinka paljon EUn talous on riippuvainen satelliittinavigoinnista ja paikantamisesta? No komissio on tehnyt kustannushyötyanalyysejä ja on verrannut niitä erilaisiin ää, muihin verkostoihin. Ensinnäkin, jos ajatellaan satelliittinavigaatio markkinoiden kokoa yksin EU:ssa, niin se on noin 17 miljardia vuonna 2010. 17 miljardia. Tässä otetaan huomioon yritysten tulot, jotka ovat suoranaisesti riippuvaisia satelliittipalveluista, e, esimerkiksi ohjelmistojen valmistajat ja niin edespäin. GNSS, satelliittinavigaatio, applikaatio, koskee talouden erittäin strategisia sektoreita – on tehty tutkimus, joka on arvio, jossa on arvioinut sitä, mikä on GPSn signaalien vaikutus USAn talouteen. Ovat osoittaneet, että erilaiset kommunikaatioteknologiat ovat GPSstä erittäin riippuvaisia. Näitä signaaleja täytyy synkronoida. Jos niitä ei synkronoida, ne menevät pois päältä. Jos 100 miljardia USA-dollaria maksaa eh, näiden signaalilähteiden epävarmuus. Sen jälkeen on erittäin tärkeää, että jos tulee jonkinlaisia eh, keskeytyksiä tai GPS-signaalien eh, katoamistapauksia, tarvitaan varajärjestelmä. Tulemme tekemään väliarvion piakkoin, josta tulette löytämään enemmän tietoa siitä, miten tärkeää satelliittinavigointijärjestelmät ovat taloudelle. Jos ajate, verrataan tätä järjestelmää T-verkkoihin, TEN-verkkoihin, ja sitten yksinkertaisen vertauksen. Satelliittinavigaatio-ohjelmien tuotto on paljon korkeampi kuin vertailukelpoisten infrastruktuuriohjelmien tuottoaste muualla – Galileon tuottoaste on 40 prosenttia ja meillä on myös TEN-verkoista sellainen luku, että tuotto olisi vain noin 17 prosenttia. Seuraava kysymys. Onko komissio edelleenkin sitoutunut siihen, että Galileota käytetään ainoastaan siviilitarkoituksiin vai onko, otetaanko huomioon harmaat alueet, kuten rauhan turvaaminen? No, tietysti täytyy tehdä päätös siitä, mihin järjestelmää käytetään. Sen päätöksen tekevät neuvosto ja parlamentti yhdessä. Tällä hetkellä järjestelmää pidetään siviilikäyttöön tarkoitettuna järjestelmänä. Kuitenkin tiedämme, että siviilikäyttökin voidaan tulkita eri tavoin. On tiettyjä alueita, joilla ehkäpä puolustuskäyttökin voisi olla toteuttamiskelpoinen asia – Ajattelen tässä myös armeijan kuljetustoimia. En ymmärrä, miksi tämä tuottaisi ongelmia. Joka tapauksessa on vaikea päättää, mikä milloinkin on armeijan käyttöä ja milloin ei. Joten keskustelua muusta kuin siviilikäytöstä ehkäpä vielä täytyy käydä. Asia on vielä avoin. Tämä on kuitenkin poliittinen keskustelu, jota neuvoston parlamentin täytyy käydä keskenään ja komissio sitten toteuttaa asianmukaisella tavalla tuloksia. Komissio tulee piakkoin eh, tekemään ehdotuksen PRS-signaalin käytöstä. Kyseessä on ehdotus oikeudelliseksi instrumentiksi, joka eh, esitetään sekä parlamentille että neuvostolle. Ja tässä yhteydessä varmasti käydään keskustelua myös siitä, mikä PRS, mihin PRS tasan tarkkaan käytetään, kenellä on siihen pääsy ja kuinka me järjest- käyttäydymme ylipäänsä sen suhteen. Me olemme jo tutkineet tilannetta jäsenvaltiossa, olemme kysyneet jäsenvaltioilta näiden kiinnostuksesta PRSn käyttöön kaikenlaista. Valtioiden toiminta on, joka on kiinnostunut tästä käytöstä aina puolustuksesta, siviili, väestönsuojeluun ja muuhun toimintaan – Kuitenkin järjestelmä täytyy suojata asianmukaisella tavalla. Kyseessä on kriittinen infrastruktuuri ja siinä mielessä on muistettava, että tähän liittyy myös turvallisuuskomponentteja. Ja niinpä me olemmekin ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimiin, voidaksemme suojella tätä järjestelmää tässäkin mielessä. Kolmas kysymys, jonka teiltä saimme, on seuraava. Miten komissio Mm, suhtautuu siihen, että USAssa toimi, toteutetaan jo kolmannen sukupolven GPS, Venäjällä GLONASS-järjestelmää ja myös Kiinassa rakennetaan omaa järjestelmää. Mitä meidän tulisi tehdä, jotta voisimme tällä alalla olla kilpailukykyisiä? No, on tietysti oikein väittää, että USA on meitä kaikkia edellä – Tällä hetkellä siellä lanseerataan kahta F-satelliittia. Ja tulevina vuosina USAssa lanseerataan myös GPS-3, kolmas sukupolvi. Mikä on aikataulu? No, se jää nähtäväksi vielä. Aina on nimellisiä aikatauluja. Kuitenkin kokemus on osoittanut, että myös USAssa tulee viipeitä, tulee ongelmia, tulee kaikenlaisia lanseerausongelmia, etc. Joten meidän nähtäväksi jää, mikä on varsinainen aikataulu. Tarpeetonta on kuitenkin sanoa, että ne keskustelut, joita Euroopassa käydään Galileosta, ovat sysänneet myös USAan ja Kiinaa ja Venäjääkin, Intiaakin eteenpäin pohtivat satelliittijärjestelmiä omaa käyttöään varten. Julkinen keskustelu Euroopan unionissa on sysännyt nämä muutkin maat ymmärtämään sen, että ensinnäkin nämä järjestelmät ovat tärkeitä, toiseksi näiden järjestelmien siviilikäyttö on yhä tärkeämpää ja tärkeämpää. Tahtoo sanoa, että jos me Euroopassa haluamme Galileolle ja Egnosi, antaa Galileo ja Egnos-palveluita, niin meidän täytyy pitää kirjaa niistä mahdollisuuksista, joita muut järjestelmät meille ehkä antavat. Tällä hetkellä me olemme asettaneet itsellemme tavoitteen niin, että Galileosta tulisi toinen vaihtoehto, niin sanotusti. Me emme tässä vaiheessa voi vielä ajatella, että tulisi olla helppoa toteuttaa tämä että tulisi olla, että olemaan helppoa lyhyellä aikajänteellä ohittaa GPS-järjestelmää, mutta olisi hyödyllistä, jos olisimme toinen vaihtoehto GPSn lisäksi. Olemme tehneet aika paljon työtä, voidaksemme viedä tätä ajatusta eteenpäin. Erityisesti olemme tehneet sopimuksia USAn kanssa, jotta saataisiin USAn teollisuuden luottamus – sen suhteen, että Galileo todellakin on vaihtoehto GPSlle. Kun avaruuteen tulee uusia GPS-satelliitteja ja kun venäläinen järjestelmä saadaan valmiiksi ja lopulta ehkä kiinalainenkin järjestelmä, josta täytyy sanoa, että ei ole vielä ihan selvää, että missä kiinalaiset tällä hetkellä menevät. Uskomme, että kiinalaiset kyllä aika nopeasti etenevät, mutta mutta kiistanalaista infoa tästä on saatu. No, kaikki tämä mielessä pitäen täytyy meidänkin tehdä parhaamme, jotta saamme markkinamahdollisuuden ja Galileo saadaan paikalleen. Siksi on erittäin tärkeää, että viemme Galileota eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Neljäs kysymys. Nyt kun vuonna 2014-2018 välisenä aikana GPS upgradeataan ja tulee uutta kiinalaista teknologiaa, niin voiko Galileo tarjota mitään kaupallisia palveluita, jotka ovat vetovoimaisia kilpailijoihin verrattuna? No, me olemme kehitelleet useita palveluita, joita muut järjestelmät eivät ole vielä suunnitelleet, erityisesti kaupallisia palveluita. Niitä kehittelemme, mutta myös PRS-palvelut ovat, erila- ovat erilaisia kuin muiden maiden puhtaasti armeijaan käyttöön liittyvät palvelut. Asia, joita muut järjestelmät eivät ole ottaneet huomioon, ovat pelastuspalvelut. Joten ainakin kolme viidestä palvelusta, joita me tarjoamme, ovat sellaisia, jotka erottavat meidät muista. Olemme tehneet tietoisen päätöksen. Tämä avoin palvelu tulee olemaan yhteismitallinen GPSn kanssa, ja meillä on jo sopimuksiakin asiasta kuinka monta satelliittia ää, saadaan, onko meillä tämänhetkisen budjetin puitteissa vielä rahaa, minkälaisia palveluita annetaan ja niin edespäin. No, jos nyt käydään hiukan näitä lukuja läpi, niin tällä hetkellä me olemme myöntäneet sopimuksia kolmen, kolmesta paketista, joita kaikkien kaikkiaan on kuusi siis. Nämä sopimukset ovat järjestelmien tukisopimuksia, 14 satelliittia, 566 miljoonaa on niihin rahaa käytetty ja sitten erilaisia, erilaisten rakettien ampumiseen 399 miljoonaa. Ei sidottuja varoja on jo allokoitu muita äh, lanseeraussopimuksia varten. Ja jos ajatellaan muun muassa satelliittien, satelliittivalvontasegmenttiä ja muita vastaavia segmenttejä, niin niitä koskevat sopimukset äh, saataneen valmiiksi kesän jälkeen. Tämän hetkisen budjetin puitteissa me voimme lähettää avaruuteen 18 Äh, Galileo-satelliittia, eli 14 plus 4. Ja olemme määritelleet alu, tältä pohjalta alustavan operationaalisen ö, äh, kapasiteettimme. Sen avulla voimme lanseerata avoimen palvelun, ö, äh, pelastuspalvelun ja PRS-palvelun. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä ö, pa, kaupallisiin palveluihin kuitenkin me voimme jo tältä osin tehdä kokeiluja. Kuten sanoin, niin yksikään näistä palveluista ei ole sataprosenttisesti saatavilla 95 prosenttisesti ajasta. Eli, eli noin kolmen viikon ajan vuodessa ei ole palvelua, koska ei ole riittävästi satelliitteja maailmanlaajuisesti. on tärkeää ymmärtää, että Galileo on järjestelmä, 27 satelliitin järjestelmä, mukana, mukaan luettuna sitten maavalvontainfrastruktuuri. Kyse ei ole siitä, että tässä olisi useita satelliitteja, jotka tekevät eri asiaa. Kaikki satelliitit myötävaikuttavat tähän yhteen järjestelmään, ja siksi tarvitaan koko järjestelmä, jotta ö, se toimii. Jos sallitte, niin voisin verrata tähän, tätä auton tilaamiseen. Kukaan ei koskaan kyseenalaista sitä, etteikö autossa olisi neljää pyörää, koska me tiedämme, että on. Galileossa on 27 satelliittia, ja kaikki 27 satelliittia tarvitaan. Kuten sanoin, niin edelleen kysymys kuuluu, että kuinka monta vararengasta tarvitaan? Me emme ole vielä laskeneet tätä. Me olemme sanoneet, että kolme kenties. Ja Eli kaiken kaikkiaan 30 satelliittia, mutta tosiasiassa ehkäpä tarvitaan enemmän näitä varasatelliitteja. No, me vielä tätä pulmaa työstämme. Tärkeää on ö, saavuttaa täydellinen operationaalinen kapasiteetti, niin, ja käyttäjät ja markkinat odottavat tätä, jotta voivat investoida omiin käyttäjävälineisiinsä. On totta, että tämänhetkinen budjetti ei mahdollista Galileon toteuttamista täysimittaisena, ja siksi haluammekin määritellä näitä tilapäisiä vaiheita. Seuraava kysymys. Minkälaisia riskien helpottamistoimia on suunniteltu konstellaatiota varten. Ja alakysymys. Onko riskeihin varauduttu? Ensinnäkin riskien arviointi. Me olemme rakentaneet erittäin kattavan riskien hallinnointitoiminnan. Tämä on erittäin tärkeää, kun kehitellään tällaista järjestelmää. On erittäin tärkeää ymmärtää, mitkä ovat sen riskit. Pelkät kustannukset ovat jo aika mutkikas kysymys, koska kustannusten taustalla on massiivisia riskejä, ja jos ne toteutuvat, niin ne johtavat ylimääräisiin kustannuksiin. Joten kehottaisin kaikkia, jotka pohtivat näitä asioita, pohtimaan kustannuksia ja riskejä yhdessä. Ja erityisesti kun puhutaan järjestelmästä, jota, joka on vielä kehitteillä, niin riskejä aina on. Lanseerauspulmia, teknologisia pulmia, Ähm, tällaista kaikkea tapahtuu. Annan teille esimerkin. Tällä hetkellä meillä on ollut viipeitä IFA-satelliittien e, lanseerauksien suhteen. Tämä on riski, jollaisia tällaisiin ohjelmiin kuuluu. Niiden kanssa täytyy elää. Muuten pienenkin virheen Pienikin virhe voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia, joten me olemme kehittäneet hyvin kattavan riskien hallinnointitoiminnan, jonka myötä me kontrolloimme kaikkia niitä riskejä, joita saattaa tulla. Me myös pohdimme riskien lieventämistekijöitä ja yhdessä ESAN kanssa ja muiden kumppaneiden kanssa. Itse teollisuudella on riskirekistereitä hankintojen kaikissa vaiheissa ja Anteeksi, herra Verhoff. Meille tulee ajallisia ongelmia. Voisitteko ehkä puhua hieman lyhyemmin? Haluaisimme, että kollegat voi vielä kysyä. Ja meillä on kymmeneltä äänestys. Haluaisin kyllä, että täydellisesti vastaatte, mutta jos kollegat haluavat vielä kysyä lisäkysymyksiä, niin silloin meille tulee ajallisia ongelmia. Voisitteko siis ehkä hieman tiivistää vastauksia? Se on vaikeaa, mutta kiitos silti. Tulen seuraaviin kysymyksiin jotka äm, koskevat sate- satelliittien tupla, äm, tuplalähteitä. Eli tarvitsemme tiettyjä laitteita ja tiettyjä esimerkiksi laukaisualustoja. Jos tarvitsemme kahta eri lähdettä, niin meidän pitää, meidän pitää varmistaa, että jos toinen lähde, jos siinä on häiriön, niin että meillä on vaihtoehto. Tämä on tietysti kallista. Tietysti meille, meidän pitää siis hank- tehdä hankinnat kahteen kertaan, mutta me, näin voimme vähentää riskiä nopeasti. Olemme siis tähän äm, tästä, näistä tuplalähteistä hyvin kiinnostuneita. Mitä komissio tekee, että navigointijärjestelmä Eli 30 satelliitin järjestelmä toimii ja tarjoaa kaikki palvelut. Kuten sanoin, me tarvitsemme lisärahoitusta tätä varten. Meillä on hyvin korkean tason keskusteluja siitä, onko järkevää tässä taloudellisessa tilanteessa ja rahoituspaineissa järkevää siis saada tätä lisärahoitusta vai pitäisikö odottaa, odottaa seuraavaa kautta? Seuraava kysymys. Mikä vaikutus rahoituksella äm, ja voittojen menetyksellä olla sillä, että satelliittien hankinta siirrettäisiin seuraavaan kauteen? Jos vuonna 2012 ei anneta lisäbudjettia, niin hanke viivästyy huomattavasti. Se viivästyisi ainakin kolme vuotta. Egnosin päivitys viivästyisi myös huomattavasti. Ja tietysti me myös riskeeraisimme sen, että menetämme mahdollisuuksia tai myöhästymme niistä niin sanotusti. Tietysti se johtaisi myös lisäkuluihin, sillä meidän pitäisi leikata ja pilkkoa hankintoja eri osiin, ja tämä tietysti aiheuttaisi lisäkustannuksia meillä on myös teollisu- teollisriskejä, sillä, sillä tauot tuotannossa tarkoittavat sitä, että yritykset eivät voi pitää työvoimaa ja painopisteet siirtyvät muille alueille. Ja tämän työvoiman saaminen takaiseksi aiheuttaa tietysti myös kustannuksia. Ja saatavuuteen tulisi näin ongelmia siis. Kuten sanoin, nykyinen rahoitus ja rahoituspyynnöt joista keskustellaan komissiossa, siis niistä keskustellaan juuri tällä hetkellä ja muutaman viikon päästä varmasti saamme vastauksen, saammeko lisärahoitusta. Mutta äm, tällä on siis äm, huomattavia vaikutuksia. Mikä sitten on satelliittien aikataulu? Eli näiden satelliittien laukaisu on vuoden 2011 puoliväliin suunniteltu ja sen vuoden loppuun. Tässä on viivettä, meillä on ongelma tiettyjen satelliittien laitteiden kanssa ja tämä aiheuttaa tietysti huoletta. Siihen on tietysti puututtu heti ES, ESAssa. Sopimukset FSI-satelliitteihin eli näihin 14 ensimmäisen FSI-satelliittiin, ne halutaan laukaista vuoden 2012 lopulla, vuoden 2013 aikana ja vuoden 2014 alussa. Eli aikataulun mukaisesti siis tämähän ei aina ole normaalia avaruusohjelmissa, mutta 18 satelliitin kulut ö, pitäisi siis olla, 18 satelliin pitäisi olla avaruudessa vuoden 2014 alussa. Ja miten monta satelliittia sitten tarvitaan seuraavana, seuraavana rahoituskautena, jotta pitkäaikainen toiminta voidaan taata? Olemme tehneet arvioita järjestelmän pitkäaikaisesta toiminnasta sekä Galileon että Egnosin suhteen Tarvitsemme tähän tutkimusrahoitus, tutkimus- ja kehitysrahoitusta lisää. Ja keskimäärin tarvitsemme noin 750 miljoonaa vuodessa seuraavien 30-45 vuoden aikana. Tämä on vuoden 2009-2010 arvo ja se on keskiarvo. Meillä on tiettyjä budjetti seikkoja tässä mukana, sillä tietysti me haluaisimme, jos, käyttäisi, jos ottaisimme vähimpien kustannuksien vaihtoehdon, niin tekisimme pitkiä sopimuksia ja suurivolyymisia sopimuksia. Eli meidän maksusitoumusmäärärahamme olisivat hyvin suuria tiettyinä vuosina ja meillä olisi ähm, Tämä siis on vaikea tilanne ja meidän pitää tarkastella sitä. Jos tämä ei ole toteutettavissa, niin silloin meidän pitäisi leikata sopimuksia näistä budjettiteknisistä syistä. Silloin järjestelmän kustannukset tietysti nousisivat. Eli 750 miljoonaa vuodessa sekä Eknosille että Kaliloille lähitulevaisuudessa. Haluaisin verrata tässä USAn GPS järjestelmä maksaa miljardi dollaria vuodessa, vain GPS-järjestelmä siis. Tämä siis antaa hyvän kuvan siitä, mitä tämä meidän järjestelmämme maksaa. Seuraava kysymys sitten on se, minulla on kolme kysymystä tässä vielä jäljellä. USA on jo vuonna 1995 harkinnut, että GPS pitäisi pitää yleisenä hyödykkeenä. Miksi ei hyväksy sitä argumenttia, että Galileo olisi kaupallisesti öm, kannattava? Olisi mahdollista, että Galileo toimisi toimisi omin, ominen voittoinen niin, että se ruokisi itsensä. Mutta tämä ei kuitenkaan ole toteutettavissa. Me luulemme, että on olemassa kaupalliset markkinat näille kaupallisille, kaupallisille palveluille, jotka toisivat noin 50-70 miljoonaa vuodessa, kun markkinat ovat täysin kypsyneet. Ja PRS-palveluille olisi mahdollisesti myös markkinat. PRSin palveluiden kohdalla ongelma on se, että rahoitus jäsenmaissa ja liikenneministeriöt ovat ovat siis äm, sanonut, että he eivät aio maksaa näitä palvelu- palveluita, joten tämä on siis huolenaihe, johon pitää todellakin puuttua. Eli se tarkoittaa, että aina palvelu, josta saamme voittoja, on kaupallinen, kaupalliset palvelut, joista saadaan noin 50-70 miljoonaa vuodessa, ja kun ajatellaan koko järjestelmän kuluja, niin tämä ei tietenkään kata niitä. Meidän pitää jatkaa järjestelmän rahoittamista ja siksi tästä on lukuisia seurauksia. Eli että julkinen rahoitus pitää hallinnoida tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavaksi USA dominoi näitä palveluita tällä hetkellä GPSn kautta. Galileon tavoite on vahvistaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä, jotta tämän, näiden markkinoiden edut voidaan saada käyttöön. Onko, onko meillä tarpeeksi infrastruktuuria ja rahoitusta tämän saavuttamiseksi? Muutama luku. Meidän mielestämme markkinat satelliittinavigointijärjestelmille ja palveluille on lähivuosina luultavasti noin 200-240 miljardia vuodessa. On aina sanottu, että Euroopassa haluaisimme noin kolmasosan tästä markkinoista, eli se olisi noin 70 miljardia vuodessa. Se olisi eurooppalaisen teollisuuden tavoite siis. Mitä me teemme tämän saavuttamiseksi? Ensinnäkin me investoimme oman järjestelmän, meidän pitäisi investoida siihen. Se oli siis noin 750 miljoonaa vuodessa. Mielestäni tämä on pieni investointi. Tietysti meidän pitää myös toisaalta saada rahoitusta tutkimukseen ja kehitykseen sekä ESAlta että e, Euroopan komissiolta että jäsenvaltioilta. Olemme tehneet tutkimuksia tästä. Ja tiedämme kyllä luvut, mitkä, äh, mitkä tässä, tällä alalla on USAssa. USAn liittovaltion rahoittamat hankkeet ovat noin 200-250 miljardia vuodessa, miljoonaa vuodessa. Jos me siis keskitymme siviilipalveluihin, niin meidän pitää saada aikaiseksi jäsenvaltioiden EUn ja ESAn välillä tietty rahoitus tällä alalla. Mikä sitten on tilanne Kiinan suhteen ja mitkä ovat kulut, jos ei saada sopimusta aikaiseksi Kiinan viranomaisten kanssa ja vaarantaako tämä sitten Euroopan mahdollisuuksia toteuttaa Galileo? Tilanne meidän kiinalaisten kumppaneidemme kanssa on hyvin monimutkainen. Meillä on ongelmataajuus yhteensopivuuden kanssa – Tämä ongelma myös on USAn kanssa. Sekä USA että me yritämme löytää ratkaisuja Kiinan kanssa tästä. On sekä kahdenkeskisiä että monenlaisia keskusteluja tästä asiasta. Ja meillä on lokakuussa juurikin keskustelu aiheesta ja ensi viikolla YK on puitteissa Viinissä. Meillä on tietysti kahdenkeskisiä keskusteluja myös heinäkuussa. Toivomme, että voimme löytää ratkaisuja. Jos ratkaisua ei löydetä, niin meidän pitää harkita, miten voimme mukauttaa Galileon operationaalista konseptia, jotta voimme ratkaista tämän ongelman. Olemme sitä mieltä, että tämä on toteutettavissa ja siksi olemme luottavaisia, että tietysti ihanteellinen tapa olisi hoitaa tämä ja keskustelujen kiinalaisten kanssa. Olemme nähneet ähm, ähm, herra Barroson ja ähm, Kiinan pääministerin tapaamisen jälkeen kehitystä tässä asiassa. Hyvä puheenjohtaja, anteeksi, että puhuin näin kauan, mutta halusin vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. On tietysti tärkeää, että vastaukset saadaan näihin kysymyksiin, mutta meidän pitää ottaa aikataulu huomioon. Seuraava ähm, puheenvuoro kollega Udi. Merci, Monsieur le Président, et merci de toutes ces Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia näistä pitkistä selvityksistä. Haluaisin tässä Euroopan komission edustajan läsnä ollessa toistaa sen, että Euroopan unioni on epäonnistunut monissa asioissa. Galileo on epäonnistunut yksityissektorissa ja on nyt sitten Euroopan parlamentin ja muiden ansiosta saatettu yleiselle tasolle. Meidän on todella onnistuttava tässä. Ja kiitoksia näistä kaikista selityksistä. Komission on todella varmistettava, että, että onnistumme tässä. Mikään ei olisi pahempaa kuin, että jos nyt julkisellakin tasolla epäonnistuisimme. Kysymykseni on seuraava. Meillä on sellainen vaikutelma, että Galileo rakennetaan GPSn kilpailijaksi nyt kun laadimme hallinnon talouden, talouden hallin, maailman hallintoa, G20-kokouksia ja muuta. Eikö olisi parempi, että pyrkisimme täydentävään toimintaan amerikkalaisten GPS kanssa sen sijaan, että kilpailisimme heidän kanssaan niin, että meillä olisi yhteinen järjestelmä niin, että vältettäisiin tällainen kilpailuasetelma? Seuraavan kollega Holders. Um, I'd like to thank the Commission very much for... Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota tästä kiintoisesta ja kattavasta esityksestä. Pari seikkaa, joihin ei vastattu, vaikka niistä oli kysytty. Erityisesti, mikä on tämä niin sanottu solar flares-riski? Ja onko totta, että lisäbudjetti olisi 1500 miljoonaa euroa? Täällä myös todettiin, että ongelmat Kiinan kanssa ja äh, kansanvapautusarmeija äh, olivat aiheuttaneet äh, jonkin sortin ongelmia, vaikka hallituksen suusta olisi kuulunut vaikka kuinka myönteisiä ääniä. Dankeschön, kollega Lambert. Kiitos, kollega Lambert. Haluaisin vastata siihen, mitä Udi sanoi jos nyt pyydetään komissiolta vakuutusta siitä, että tämä tulee onnistumaan, niin siinä pyydetään vähän mahdotonta, koska eihän komissio voi säännellä sitä, millaista, millaisia varoja se käytteensä. Meillä on aika selvät budjettirajat, jos emme pysty noin 170 miljoonaa vuodessa takamaan, niin emme tässä onnistu. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että tänä päivänä olemme myöhässä. Jean-Pierre sanoi eilen, että myös ITERin suhteen budjetti ylittyy aika reippaasti. Nyt meidän pitäisi pohtia Eli joko täytyy tarttua asiaan nyt, tai sitten unohtaa koko asia. Eli kysymys kuuluu, Kysymys kuuluu, olemmeko me valmiita tarttumaan asiaan nyt ja varmistamaan se, että se toimii nyt eikä vasta viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Ja toden sanoakseni, minusta meillä pitäisi nyt olla kaikki elementit pöydällään, jotta voisimme tehdä päätöksen. Enkä ole varma siitä, onko meillä nyt kaikki tiedot hallussamme. Tämä on keskustelu, jota täytyisi jossain vaiheessa neuvostonkin kanssa käydä koska nyt olemme tavallaan puolessa välissä. Enkä ollenkaan tunne oloani mukavaksi, koska emmehän me voi tietenkään ää, äh, äh, vain tyytyä tähän alust, alkuvaiheen kapasiteettiin. Meidän täytyy olla vakavissamme. Jos me menemme eteenpäin, meidän täytyy ää, äh, pitää huoli siitä, että pystymme toteuttamaan asian, eikä tämä estä meitä tekemästä muuta. Enkä itse ole oikeastaan varma siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Seuraavana Angelika Nibla. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi huomiota. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota ja myös ilmaista, että minulla on tunne se, siitä, että komissio tekee todella hyvää työtä ja äm, te hallinnoitte tätä todellakin hyvin. Kiitos siis siitä. Toiseksi sisällöllinen kysymys. Haluaisin tässä yhtyä herra Udin ja herra Lambertsin puheenvuoroihin siitä, että olemme tulleet tässä nyt käännekohtaan. Meidän pitää parlamentissa olla selkeitä siitä, mitä me haluamme. Haluammeko siis tätä järjestelmää? Silloin meidän pitää myös nopeasti poliittisesti luoda kaikki edellytykset sille, siis sille, että järjestelmä saadaan toimintakykyiseksi mahdollisimman nopeasti ja että siitä saadaan kaupallista hyötyä. On tärkeää, että, että on selkeää myös meillä, täällä siitä, että jos kustannukset nousevat, niin ne pitää saada pöydälle aikaisin, ei siis lyhytaikaisesti. Me tarvitsemme siis kokonaiskatsauksen siitä, mitkä kulut ovat. Me puhumme tässä myös ITERistä. Meillähän on tänä iltapäivällä keskustelu ITERistä. Ja jos luen esimerkiksi ITERistä lehdestä, niin täm, että projekti maksaisi nyt 2,4 miljardin sijasta 7 miljardia. Meidän pitää siis saada tästä kaikki tiedot ja sitten päättää tulevaisuuden suuntaus. Meidän pitää siis eurooppalaisella tasolla saada tämä ähm, yhtenäinen kanta. herra Eila. Mm. Haluaisin tukea kahden aikaisemman kollegani yhteenvetoja. Tässähän me puhumme esimerkiksi puiteohjelman kahdeksan ennakoinnista. Meidän pitää ensiksi PO7 saada tietoa siitä, mikä tilanne on näissä monivuotisissa hankkeissa. Mehän keskustelemme tässä jo siis PO8. Minä olen tässä valiokunnassa yksi niistä harvoista, jotka huomattavat siitä, että budjetissa näitä varoja ei ole. Eli PO7 ja avaruusosiossa ei näitä varoja ole. Niinpä haluaisinkin sanoa kollegoille, että komission pitää nyt ennen kesää ei pelkästään antaa joku arviointi, vaan meidän pitää saada lukuja, jotta voimme tehdä päätöksen – Esimerkiksi ITERin kohdalla pitää tehdä päätöksiä, joten komissio ei voi siis tehdä päätöksiä ennen näitä lukuja. Miten tämä siis saadaan nykyisen talousarvion puitteisiin? Kiitos. Herra Verhoff, vielä neljä minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Thank you, Chairman. I will, uh, if you... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä eh, yhdistelen muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin rahoituskysymys. Teen tämän asian selväksi. Eli miksi ehkäpä haluamme lisärahoitusta? Mahdollisesti, koska kollegion päätöstä ei vielä ole tehty, toivomme, että kanta lyödään lukkoon ensi viikolla. Ainakin ennen kesää meillä pitäisi olla kaikki elementit pöydällä. Ensinnäkin Meillä on ollut useita kustannusten ylityksiä eh, ESassa noin 600 miljoonan edestä. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että me rahoittaisimme tämän, koska raho- jäsenvaltiot eivät ESAn kautta enää tähän pysty. Me olemme hyväksyneet tämän, olemme hyväksyneet tämän, koska jos emme rahoittaisi ja saattaisi hanketta päätökseen, se keskeytyisi. Eli 600 miljoonaa tarvitaan. Seuraava kysymys. Se liittyy näihin laukaisi, laukaisualustoihin. Mehän emme niitä pysty kontrolloimaan. Essaan kanssa olemme tehneet arvioita ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa niin ikään olemme tehneet arvioita laukaisukustannuksista. Nyt laukaisualustojen kustannukset ovat noin 18 prosentilla menneet ylöspäin nousseet, joten noin 600 miljoonaa ylimääräistä euroa tarvitaan myös laukaisualustoihin. Minä en tietenkään, minulla ei ole lupaa mihinkään vaihtoehtoisiin laukaisukysymyksiin, laukaisupaikkoihin lähteä. Toki voisin niin tehdä, halvempiakin vaihtoehtoja on, mutta ongelmia on. Ensimmäinen ongelma on turvallisuuskysymykset. Ja meillähän on oma laukaisulusta ohjelmamme Euroopassa. Meillä on myös VTOn sitoumuksia, jotka tarkoittavat, että minä olen nyt ää, Ariane Espas sopimusten kanssa jumissa. Jumi ei tarkoita sitä, että sopimukset olisivat ongelmallisia, mutta olen sitoutunut niihin. 1,2 miljoonaa ovat siis on siis se summa, jota tarvitaan lisää. On totta, että sisäiset lukumme osoittavat, että ihanteellisesti haluaisimme 1,5 miljoonaa lisää. Eli 1,2 miljoonaa plus tiety, tiettyjen tutkimus- ja kehitysvarojen ö, uudelleen maksaminen. Ö, niiden maksaminenhan lopetettiin sen jälkeen, kun vuonna 2007 oli tehty päätöksiä, eli 400 miljoonaa tarvittaisiin R ja Dstä. Eli kuitenkin laukaisu, lau, laukaisualustoja lukuun ottamatta muut kustannukset eivät ole tuottaneet yllätyksiä. Kaiken kaikkiaan kustannukset ovat niiden ö, ennusteiden mukaisia, joita teimme pari vuotta sitten, joten komissio on kyllä luottavainen sen suhteen, että tämä on toteutuskelpoinen ohjelma ja meillä on riittävät keinot se toteuttaa. Teknologiaa on paikallaan, satelliitit lentelevät, keskuksia on toteutettu, kaikki näyttää hyvältä, joten ei ole mitään syytä olla menemättä eteenpäin. On totta, että täytyy tehdä päätös siitä, koska haluamme, että järjestelmä on operationaalinen. Tämä on tärkeä päätös. Vielä yksi elementti. Mehän puhumme omista voimavaroistamme. ITERin kohdalla näin ei ole. Se on yhteistyöohjelma muiden maailman maiden kanssa. Galileo kuitenkin on sijoitus itseemme ja meidän täytyy tarkastella tätä asiaa siitä näkökulmasta emme peräänkuuluta FB7 tai FB8 varten, siis PO7 tai 8 varten uusia ö, varoja. Tässä on kyse operationaalisesta rahoituksesta. Niin, sitten oli pari pienempää kysymystä tai lyhyempää kysymystä ehkä jäljellä. Ensinnäkin Odin kysymys kilpailusta GPSn kanssa tai siitä, onko täydentävyys mahdollista. No, me olemme keskustelleet tästä jo, olemme keskustelleet tästä jo USAn kanssa vuosia sitten. USA ei halua yhteistä järjestelmää meidän kanssamme, ovat kieltäytyneet. Erityisesti siksi, että, tai ainakin tulkitsemaan asian näin, USAn tavoite on sotilallinen tavoite ja he haluavat pitää vapaat kädet voidakseen muuttaa järjestelmää tarpeen mukaan sotilas käyttöä varten. Juuri tällä hetkelläkin näin tehdään, koska Afganistanissa on ongelmia GPS-vastaanottajien kanssa ja konstellaatioita muutetaan tällä hetkellä. Mitä ilmeisimmin USA-laiset haluavat yksin tehdä tällaisia päätöksiä, joten me emme varmastikaan GPSn kanssa voi tehdä yhtenäistä järjestelmää. Pyrimme niin pitkälle kuin mahdollista saada aikaan yhteisiä järjestelmiä ja yhteen toimivuutta ja yhteen sopivuutta järjestelmien kanssa. Ja yksi ja, ja jossain vaiheessa toivottavasti GPS ja Galileo tulevat olemaan täysin toisia, toisiaan täydentäviä. Sitten kysymys näistä auringon soihtupurkauksista. Auringon ovat ongelmia kaikkien satelliittijärjestelmien kannalta, eivät ainoastaan Galileon. Ja ne aiheuttavat ongelmia kaikenlaisille IT-järjestelmille maailmalla, maailman, maapallolla. Ähm, auringon voidaan sanoa sen verran, että GPSn osalta ne eivät ole aiheuttaneet ongelmia toistaiseksi ja ottaaksumme, että me kyllä halli, pystymme hallitsemaan asiaa Galileonkin osalta. Sitten, ja tämä lienee viimeinen vastaukseni, tällä sitten kysymys kiinalaisista. Totta on, edelleenkin. Että tämä kansan DPL on edelleenkin tärkeä toimija Kiinan hankkeessa. Nyt olemme kuitenkin Kiinan pääministeriltä saaneet sellaista viestiä, että asiat menevät ihan oikeaan suuntaan. Tässä olivat minun kaikki vastaukseni. Kiitos. Ja, darf mich ganz herzlich bedanken. Kiitos näistä vastauksista. Saimme paljon uutta tietoa. Myös tämä viittaus näihin loppukustannuksiin oli kiinnostava. Voidaanko siis kustannukset minimoida. Me puhuimme kustannusten noususta, mutta tässä on yksi tekijä, millä voitaisiin säästää kustannuksia. Kiitos siis näistä keskusteluista ja päätän tämän esityslistan kohdan, kohdan tähän ja siirrymme äänestämään. Gut. No niin. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmungen aufrufen, wenn Sie einverstanden sind? No niin, aloitamme sitten äänestyksen, jos olette samaa mieltä. Kaikilla on varmasti äänestyskortit mukana. Jos ei, niin sitten se on harmi. Ensimmäisessä äänestyksessä on kyse tästä kansainvälistä uusiutuvan energian viraston perussäännöstä. Hyvät kollegat, tiedätte, että me jo viime vuoden lokakuussa päätimme tästä asiasta. Oikeudellisen tilanteen takia me tämän menettelyn kautta päätämme asiasta uudelleen. Teillä on nämä asiakirjat Voisimmeko siis aloittaa vai onko vielä jotain ongelmia? Olisi ehkä helpompaa, jos istuutuisitte. Eli nyt on ö, järjestämme siis koneäänestyksen ja äänestys alkaa. Onko ongelmia? Ei. Eli äänestys alkaa. Eikö järjestelmä toimi? Kolme EPP ääntä liikaa. Ja sosiaalisten kohdalla kone ei näytä toimivan. Mitäs tässä voi sitten tehdä? Ehkä voitte koittaa toista. Eli koko vasen puoli ei itse asiassa toimi. Hyvänen aika sentään. Ei ilmeisesti sähköä. Also 48 Karten sind drin. Eli 48 korttia on, eli tämä ei nyt pidä paikkaansa, niiden pitää toimia. Yritämmekö siis kaikesta huolimatta? Eli äänestys on nyt päättynyt. Okay. Good. also. No niin. Eli 44. Eli hyväksytty. Ja eli kaksi lisää, eli 46, 47. Eli äm, sosiaalisten äänet lisätään. Tämä on tärkeää, sillä kaikki Euroopassa haluavat tietää tarkalleen, mitä me nyt täällä teemme. Sitten seuraavana Sosa Wagnerin mietintö. Siinä on yksi ongelma, mutta luulen, että voimme silti aloittaa. Me aloitamme tarkistuksella yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12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 hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tulemme suulliseen tarkistukseen herra Grotelta. Meillä on se kirjallisesti kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta eli PC1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 va- puolesta puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta tyhjää äh, vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vi, äh, 75 puolesta vastaan. Eli vastaan nyt tyhjää hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Johdantoosa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausunnot. Kult yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme kult neljään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult viis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult kuus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta va- vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO-lausunnot yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 11, sitä ei käsitellä, sillä tästä oli eri mielipiteitä. Esittelijä on sitä mieltä, että se on jo katettu numero. Äh, Juri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys koneellisesti. Yritämme nyt uudelleen. Äänestys avattu. Yksi EPPn ääni liikaa. Anteeksi, kolme. Kolme liikaa. EPP OK. SED ei toimi. Ei sähköä ilmeisesti. Äänestys loppuu. 45 Plus. Ja sitten sosiaalistinen lisätään tähän. Kiitos. Tulemme onneksi olkoon siis. Tulemme sitten Tsukalaksen mietintöön. Tästä teillä on asiakirjat kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta niin anteeksi, vedetty takaisin. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta puole vastaan hyväksytty. 26 vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan,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 One EPP e too much. Yksi EPPn ääni, äh, anteeksi, kaksi ääntä liikaa. Okei. Okay. Ja tulos on selvä. Ja ääntä lisätään tähän. Onneksi olkoon, tämäkin äänestys on siis nyt päättynyt. Kiitos ja nyt olemme siis päättäneet äänestyksen. Onnettelen kaikkia kollegoita ja jatkamme esityslistalla näiden tutkimuspuiteohjelmien täytäntöman yksinkertaistamisesta. Ja ensimmäisenä kollega Carvalho. Thank you very much, President, ladies and gentlemen. Uh, the research community... Kiitoksia. Niin, tutkimusyhteisö haluaa, että sääntöjä harmonisoidaan ja parannetaan myös tilivelvollisuusvaatimuksia. Tällä hetkellä tuhannet tutkijat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, joka, jossa peräänkulutetaan yksinkertaisempaa menettelyä EUn rahoituksessa. Eli todellakin parannuksille olisi sijaa ja näitä rahastoja tulisi virtaviivaistaa. Meidän työllämme on selkeä relevanssia. Raportti, tämä mietintö on äärimmäisen ajankohtainen ottaen huomioon, että juuri tällä hetkellä aiotaan aloittaa puite, seitsemännen puiteohjelman väliarviointi ja aletaan valmistautua kahdeksanteen puiteohjelmaan. Toivottavasti tämä mietintö tarjoaa lujan pohjan, jonka päälle voimme rakentaa jatkotyötämme Tätä nykyä, tai siis tänä päivänä haluaisin puhua teille kolmesta aiheesta. Ensinnäkin komission raportista. Toiseksi haluaisin kiinnittää huomionne olemassa oleviin ITREN työryhmän suosituksiin ja kolmanneksi haluan tehdä ehdotuksia, jotka minun mielestäni parhaimmalla tavalla olisivat omiaan yksinkertaistamaan puiteohjelmaa. Komission raportti. Me arvostamme Euroopan komission ponnistuksia äh, hälventää puiteohjelmiin osallistujien taakkaa. Olemme myös iloisia yksinkertaistamistiedon annosta. Siinä on erittäin luovia suunnitelmia sen suhteen, kuinka ongelmia voitaisiin ratkoa. Komission raportti on hyvin järjestetty, hyvin äh, valmisteltu Erityisesti se mahdollistaa sen, että voidaan asettaa painopisteitä ja siinä annetaan selkeä vaiheittainen lähestymistapa. Tai se esittää vaiheittaisen lähestymistavan siihen, miten voidaan edetä. Ensinnäkin täytyy tämänhetkisiä sääntöjä yksinkertaistaa. Toiseksi sääntöjä täytyy sopeuttaa tämänhetkisten kustannushyötyjärjestelmien mukaisesti. Ja kolmanneksi viitataan tulevaisuudessa tehtäviin Ähm, sääntöjen muutoksiin, jotka ovat radikaalimpia. Pääasiallinen kritiikki liittyy kahteen seikkaan. Ensinnäkin se, miten ehdotetut muutokset suhtautuvat tämänhetkisiin osallistumissääntöihin. Selitän. Tietyt komission ehdotukset edellyttävät muutoksia rahoitusasetukseen, Muut taas edellyttävät sitä, että osallistumissääntöjä täytyy muuttaa. Toinen huoli. Olen syvästi huolissani siitä, millainen yhteys vallitsee rahoituksen ja tulosten välillä. Minä toivoisin, että komissio voisi uudemman kerran pohtia näitä tutkimusohjelmien rahoitussääntöjä. Olen kyllä sitä mieltä, että kaikkia muutoksia täytyy pohtia tarkkaan, täytyy ottaa huomioon paitsi rahoitus- ja hallinnointimotiivit, myös se, miten tämä saattaa vaikuttaa itse tutkimuksen laatuun. Olen huolissani siitä, että tällainen tuloksiin perustuva rahoitus saattaa johtaa vähemmän riskialttiisiin hankkeisiin ja sellaisiin, jotka ottavat huomioon markkinat. Tarvitaan tietysti innovaatioita, mutta meidän täytyy myös tehdä tällaista Ähm, perustutkimusta. Tarvitaan perustutkimustakin. Ja jos katsotaan komission ehdotuksia yksityiskohtaisemmin, niin tämä ensimmäinen ähm, juonne, eli olemassa olevien sääntöjen muuttaminen, olen sitä mieltä, että kaikki osa-alueet yhdistettäisiin yhteen IT-foorumiin niin, että kaikki säännöt olisivat kerralla nähtävissä, jotta voitaisiin optimoida rakenteita. Komissio ehdottaa yleisempää kaksivaiheista järjestelmää, joka voisi lieventää ehdotusten laatimiseen liittyvää byrokratiaa, mutta voivat kuitenkin myös mutkistaa prosessia, joten tätä kaksivaiheista prosessia tulisi optimoida. Minä suositan, että komissio pohtisi myös tulevia nousevia teknologioita. Jos halutaan Siis olen sitä mieltä, että tämä ehdotus kyllä vaikuttaa sääntöjen yksinkertaistamiseen. Kun puhutaan bonuksista, niin tätä käytäntöä ei pitäisi yleistää, koska se saattaisi johtaa siihen, että kumppanit joutuisivat itse rahoittamaan jo varhaisia tutkimusvaiheitaan. Kuitenkin pienet yksiköt ja yliopistot ovat riippuvaisia ulkoisesta rahoituksesta, kun puhutaan ihan mistä tahansa niiden tekemästä tutkimuksesta. Ja sitten mitä tulee apuraha, apurahojen myöntämiseen. Minä tuen sitä ehdotusta, että otettaisiin käyttöön sellainen kirjanpitojärjestelmä, joka mahdollistaa ulkoistenkin kustannusten avoimuuden. tuen sitä ajatusta, että toteutetaan samoja rahoitustasoja kaikilla rahoitus, rahoituksen tasoilla, kaikissa rahoitusjärjestelmissä, mutta meillä tulisi olla erilaisia laskentajärjestelmiä, kun puhutaan yliopistosta tai tutkimuslaitoksista ja toisaalta kun puhutaan teollisuudesta, koska näiden kahden välillä vallitsee erilaisia kustannustasoja. Sitten tämä ennakkorahoitukseen liittyvä ehdotus on erittäin hyvä. Olen sitä mieltä, että voitaisiin ottaa käyttöön könttäsummat epäsuorien kustannusten suhteen, mutta jos puhutaan henkilökohtaisista kustannuksista, niin silloin könttäsummien käyttäminen kyllä edellyttää vielä lisää analyysiä. Komission ehdotus poistaa jäsenvaltioiden velvoite osallistua apurahojen valintaprosessiin tarvitsee kyllä edellyttää vielä lisäkeskustelua. Kyllä minusta jäsenvaltioillakin täytyy olla toimivaltaa tässä kysymyksessä. Ja sitten eettisiä arvioita ei pitäisi, niistä ei pitäisi luopua. Ja sitten tämä kolmas juonne, eli nämä radikaalimmat muutokset. Haluaisin lyhyesti kommentoida näitä kolmea optiota, joita komissio ehdottaa. Ensimmäinen optio. projekti-spesifiset könttäsummat, joita maksettaisiin tulosten mukaan, ne kyllä todellakin vähentäisivät kirjanpitobyrokratiaa, mutta toisivat muassaan pitkällisiä keskusteluita, neuvotteluita ja sitten lisäisivät myös tutkimusten tulosten arviointitaakkaa. Tällainen niin sanottu best effort-käsite on hatara. Toinen vaihtoehto. Könttäsummat, joita maksettaisiin ähm, parhaalle tieteelliselle tuotokselle. Se olisi omiaan parantamaan kilpailua, ähm, mutta saattaisi johtaa ähm, muihin ongelmiin. Tämä ongelma saattaisi johtaa myös siihen, että vain sellaiset konsortiot tekisivät tutkimusta, jotka voivat merkittävästi yhteisrahoittaa hankkeita niiden könttäsummien lisäksi. Tämä saattaisi sulkea pois tiettyjä yliopistoja ja tiettyjä pk-yrityksiä. Viimeinen vaihtoehto, vaihtoehto kolme, on ehkäpä kaikkein parhain ja olisi omiaan vähentämään taakkaa paikkaa. Mitä tulee yhteistyöhankkeisiin, tämä vaihtoehto olisi varten otettava niin kauan kuin kaikki kumppanit ovat vastuussa omista toimistaan. Tämän option heikkous on siinä, että uusien toimijoiden olisi vaikea päästä rahoitusohjelmiin. Niin, Tässäpä olikin kaikki, mitä minulla oli sanottavanani komission raporttiin. Sitten siihen työhön, joka on meneillään. Kiinnittäisin huomionne ITRE-tason työryhmään, joka on jo esittänyt useita suosituksia, ja meidän tietysti ottaa ne huomioon omassa mietinnössämme. niin tekisin seuraavanlaisen suosituksen. Sen sijaan, että omaksuisimme eh, tulosperusteisen lähestymistavan, minä puoltaisin eh, sellaista eh, järjestelmää, joka korostaisi tieteellistä ja teknistä puolta ja vertaisarvioita, eikä niinkään rahoituspuolta kun ajatellaan tätä EUn tutkimusrahoitusmaisemaa, niin kyllä eh, yksinkertaistamiselle on sijaa. Euroopan parlamentti on tätä peräänkuuluttanut. Kolmanneksi on välttämätöntä säätää kustakin toimesta eh, tarvitaanko rahoitusasetuksen ja osallistujien sääntöjen noudattamista. Kaikki ylimääräiset mekanismit ovat tietenkin tervetulleita, mutta jos ajatellaan yleisesti sääntöjä, niitähän on noudatettava kaikilla tasoilla yhtenäisellä tavalla. Kuitenkin tarvitaan erilaisia sääntöjä toisaalta yliopistoille ja tutkijoille ja toisaalta teollisuudelle ja pk-yritykselle. Tilivelvollisuutta täytyy yksinkertaistaa, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy hyväksyä riskejä, täytyy hyväksyä myös se, että kansalliset viranomaiset tarkastavat ja hyväksyvät metodeja. On tärkeää, että on parempia IT-välineitä, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja kaikilla EUn projektivirkamiehillä on samat välineet ja samat säännöt. Ja tärkeää myös se, että kai, kautta ohjelman eliniän samat viranomaiset järjest- pitävät huolta ohjelmista. Kaikilla tulisi olla riittävän varhaisessa vaiheessa pääsy luonnoksiin, ohjelman luonnoksiin. Kaiken kaikkiaan Euroopan tutkimusohjelmaa ohjelmassa johtotähtenä tulisi olla luottamus niin tiede kuin liike- bisnesyhteisössäkin. Tarvitaan parempaa tasapainoa luottamuksen ja valvonnan välillä ja riskien ottamisen ja riskien arvioinnin välillä. Samanaikaisesti meidän täytyy pitää huoli siitä, että rahoituksen valvonta on hyvällä pohjalla. Tarvitsemme uuden kulttuurin, joka edellyttää luottamukseen perustavaa kumppanuutta niin, että Euroopasta voi tulla vetovoimainen työpaikka tutkijoille – odotan tässä korvahöröllä sitä, mitä kollegoilla on sanottavana. Kiitos. Ganz herzlichen Dank und äh, die ersten... Kiitos. Ja ähm, kollegat on jo ilmoittanut sitten seuraavan puhuja heti al- aluksi. Gracias. Gutierrez Cortine. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegaani. Hän on ihminen, joka ymmärtää yksityiskohtia ja ymmärtää tutkimusta ja tietää täysin, että tutkimusmaailma maailmassa kaikki se, mikä muutetaan, voi aiheuttaa eh, hirveitä seurauksia tai hyvin myönteisiä seurauksia. Hän on aivan oikeassa. Tässä eh, minä itsekin puhuin komission jäsenelle, että kuinka Beatles eh, vallan, teki vallankumouksen musiikissa aivan tavallisilla instrumenteilla, kitaralla ja bassolla, mutta kaikkea ei voida muuttaa, koska se aiheuttaa kaauksen. Jotkut komission uudistukset eivät ole tarpeellisia, koska ne aiheuttavat vain sekannusta. Sen sijaan on, olen oikein tyytyväinen halusta lyhentää aikoja ja lisätä avoimuutta ja muista to- toimista olen myös tyytyväinen. Sen sijaan olin sy- huolissani siitä, että vaikka suosituksessa Eh, jonka Carvalhan antaa pienimmistä hankkeista, niin komissio edelleen eh, suosii liian isoja projekteja. Komissio pitää 20-25 yliopiston hankkeista eniten 5-6 miljoonan budjeteilla. Usein kuitenkin tulokset ovat hyvin kielteisiä. Jos haluamme saada aikaan eh, tutkimusta, jolla on vaikutuksia myös yritysmaailmaan, tarvitsemme paljon pienempiä hankkeita. Toinen asia, joka huolestuttaa minua, on se, että komissiolla, komissio ei ole vieläkään päätöksissään sisäistänyt tutkijoiden puutteen toteamista ja koulutuksen puutetta. On aivan välttämätöntä, että monissa tapauksissa rahoitus on mukana. Nämä stipendisäjät ovat mukana hankkeessa. Muuten hank- hankkeita varten ei, ole, ei saada työvoimaa. Meiltä todella puuttuu myös tiettyjen alojen koulutusta. Myös Yhdysvalloissa on juuri nyt aloitettu masterohjelmat lääkäreiden tutkimusta varten, koska lääkärit eivät ole mitään biologeja ja meillä on vakavia ongelmia tietyillä aloilla. Nyt lääkäreiden pitäisi olla valmiita tekemään kliinisiä testejä, mutta se ei ole mitään perustutkimusta, vaan se on osa tätä prosessiketjua. On siis korostettava koulutusta, stipendejä, määrärahoja. Tarvitaan myös mielikuvitusta niin, että ymmärretään, että tätä raja-alueiden tutkimusta ei koskaan tiedetä, mihin sitä sovelletaan loppujen lopuksi jos kaikkien on oltava etukäteen selvään, mihin tiettyä tutkimusta tarvitaan, niin emmehän olisi edes saaneet pyörää keksittyä. Kiitoksia. Sitten Tsukarkas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εμπειρία της κυρίας Καρβάλιο βεβαιώνει ότι... Kiitoksia. Rova Karvalion kokemus osoittaa, että saamme pian hyödyllisiä tuloksia hänen ponnisteluistaan. Mutta puheenjohtaja, minulla on tässä lyhyessä puheenvuorossani todettava, että olen aivan epätoivoinen, kun ajattelen Euroopan unionin tulevaisuuden näkymiä. Jotta saadaan hallintoa yksinkertaistettua, ja vastuunkantoa parannettua ja periaatteita vahvistettua huippuosaamisen keskuksissa, ja että, jotta saisimme järjestelmiä uudistettua. Meillä on pal- suuri ero sen välillä, mitä luulemme olevamme ja mitä olemme. Me emme ole mitään ensimmäisiä, mutta ehkä toisia. Meidän mahdollisuutemme päästä ykkösiksi ovat aika heikot. Minusta näiden pohdintojen pitäisi tuoda muassaan päättäväisempiä toimia yksinkertaistamisen puolesta. Ei tarvita vain valtavaa määrää periaatetta. Tarvitsisimme vain muutaman periaatteen, joissa omat aikomuksemme näkyisivät ja tulisi selväksi se, mihin pyrimme. Ja määräajan pitäisi olla korkeinta 2020. Tällä komissiolla on Euroopan tulevaisuus käsissään. Jos nyt katsomme tämän päivän esityslistan aihetta, Pilar del Castillon mietintöä, televiestinnän yhdistämistä, digitaalista agendaa ja niin edelleen. Tämä on juuri Euroopan unionin tärkein agenda. Siksi pyydän Rova Carvalhoa, tai oikeastaan sanon hänelle, että olisin erittäin iloinen, jos voisin tehdä hänen kanssaan yhteistyötä näin tärkeässä asiassa. Herra Udi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi onnitella kollegaamme hänen tekemästään valtavasta työstä tässä hyvin vaikeassa asiassa. Jo vuosien ajan, tai ainakin vuodesta 2007-2008 alkaen tutkimuskeskukset ovat kiinnittäneet huomiomme eh, Euroopan komission eh, siis sillä on ollut liikaa puuttumisvaltaa tutkimuskeskuksiin. Nyt komissio tekee yksinkertaistamisehdotuksia. Olen niistä tyytyväinen ja haluaisin kiittää komissiota tästä. Samaan aikaan julkisia varoja on hallinnoitava asianmukaisesti ja meidän on yksinkertaistettava Euroopan unioniamme. Haluaisin ottaa esille useita ongelmia Ensinnäkin aikataulusta. En tiedä, voiko sihteeristö vastata meille, kun olemme saaneet valmiiksi valiokunta-aloitteeseen mietintömme, miten meidän ehdotuksemme voidaan ottaa mukaan varainhoitoasetukseen. Se, sitähän ollaan uudistamassa talousarvion valvontavaliokunnassa. Se työstää tätä asiaa jo nyt. Minä pelkään, että varanhoitoasetus ja sen uudistus saadaan jo valmiiksi ennen kuin meidän oma aloite mietinnöstä on äänestetty. Kuinka me siis sovittaa yhteen meidän valiokuntamme aikataulu talousarvion valvontavaliokunnan aikataulun kanssa? Talousarvion valvontavaliokunnalta pyydetään tähän lausuntoa. Todella puheenjohtaja, eilen ja tänäänkin näemme, kuinka kävi Libe-valiokunnan lausunnon kanssa. Se tuli todella myöhässä. Tarvitaan koordinaatiota molempien valiokuntien välillä, jotta saamme aikaan selkeän poliittisen viestin siitä, mikä on parlamentin jäsenten kanta tässä asiassa. Sitten substanssista. Tulen käsittelemään joitakin ehdotuksia, joita Kobu, Kokobu valiokunnalta on tullut ja olen siihen itsekin kuulunut. Haluaisin kiinnittää huomionne petokseen. Komission tiedonannossa viitataan tilintarkastusongelmiin ja myös petoksen torjunnan vaikutuksiin. Minulla on suuria vaikeuksia selittää komissiolle, että meidän on erottava toisistaan virheet ja petokset. Paljon virheitä on joskus tehty. Virheet liittyvät asetuksen monimutkaisuuteen. Jos yksinkertaistamme asetusta, virheitä tulee vähemmän, mutta eivät ne ole mitään petoksia. Meidän on ymmärrettävä, että petoksen tekijät eivät tee mitään virheitä. On erittäin hyvin erilaista tehdä petoksia ja tehdä virheitä. Olen hieman pahoillani siitä, että komission asiakirjassa nämä kaksi sekoitetaan toisiinsa. Petosten vastainen virastomme on ottanut hyvin tiukasti kantaa näihin tutkijoiden tekemiin virheis, virheisiin ja niin he, heitä on viety oikeuteenkin. Tämä on erittäin ikävä asia. Se antaa asettaa unionin huonoon valaan. Meidän on oltava hyvin varovaisia petosasiassa. Säännön pitäisi olla se, että hyväksymme jonkinlaisen virhemäärän kahdesta prosentista on puhuttu. Katsotaan, kuinka voimme yksinkertaista tätä ja sitten petosten suhteen on sovellettava nollatoleranssia. Meidän ei todella pitäisi sotkea toisensa virheitä ja petoksia, mutta joka tapauksessa kiitän komissiota siitä, että se pyrkii yksinkertaistamaan. Ai niin, vielä viimeinen asia, jonka meidän unohtaa. Haluaisin kiinnittää esittelijän huomioon siihen, kuinka käsittelemme sisäisiä tilanteita, koska on paljon kesken olevia asioita. Ja minusta meidän mietinnössä pitäisi löytää tapa, jolla voisimme lähettää poliittisen viestin siitä, että saisimme, pä- saisimme ratkaistua sisäiset riidat ilman tuomioistuimia. Niitä virheet korjataan ja voidaan ne, neuvotella ikään kuin vastakirjanpidon tuloksena niin, että emme saata itseämme naurenalaiseksi tilintarkastustuomioistuimessa niin, että siellä pitäisi ratkaista asioita, jotka komission ja tutkimu- tutkimuselinten välillä voidaan sisäisesti ratkaista. Seuraava puhuja. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää hänen hyvästä työstään ja niistä ideoista, jotka hän on esitellyt meille tänään. Minulle tässä mitään uusia ideoita kun sanon, että tämä puiteohjelma ei toimi vielä niin kuin sen pitäisi toimia. Jotkut kollegat ovat jo muutamia vuosia sitten puhuneet tästä asiasta, mutta me uudet parlamentin jäsenet olemme myös niin sanotusti asiantuntijoita, sillä olemme yhteydessä omiin jäsenvaltioihimme ja niiden tutkijoihin. teidän ajatuksenne tämän menettelyn yksinkertaistamisesta ja ratkaisuista, näiden nykyisten ongelmien ratkaisuista. Tämä päätös vaikuttaa myös koko EUn tulevaisuuden näkymiin, ja se on yksi tie ulos tästä nykyisestä talous- ja rahoituskriisistä. Tutkimus ja innovointi ei toimi niin kuin me haluaisimme, me olemme muiden jälkijunassa. Sen voi useilla luvuilla todistaa, kuten esittelijäkin jo totesi, niin me tarvitsemme tietyillä aloilla uudistuksia ja meidän pitää löytää ja ehdottaa sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat läpinäkyvyyttä ja valvontaa tutkimusrahoituksessa. Komission ehdotukset eivät ole aivan toimivia. Meidän pitää puhua myös infrastruktuurihankkeista jäsenvaltioissa niiden rahoituksesta. Suurimmat infrastruktuurihankkeet ovat tällä hetkellä vanhoissa jäsenvaltioissa ja uudet jäsenvaltiot eivät siksi pysy aivan perässä. Siksi meidän pitäisi harkita sitä, miten tämä tilanne saadaan muutettua. Toinen kysymys sitten on se, miten voimme taata tasa-arvoiset mahdollisuudet tutkijoille kaikista maista. Itse olen sen kannalla, että meidän pitää löytää tasapaino ehdotuspyyntöjen ja rahoituksen maksamisen välillä ja sitten tietysti tilintarkastusten välillä. Kiitos. Nyt ähm, haluaisin siis kiittää esittelijää aivan aidosti. Se, miten ähm, tämä on jäsennelty, on aivan loistavaa ja se kattaa kaikki eri aspektit. Herra Adi viittasi siihen, miten voimme rajoittaa tätä menetelmää ja miten se liittyy talousarviomenettelyyn. Meillähän on tämä yhteinen työryhmä, ja me teemme yhteistyötä tietysti KONT- ja BUD-valiokuntien välillä. Rova Karvaljon jäsenneltö esitelmä oli hyvä aloitus. Haluaisin kahta, kahteen seikkaan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin kysymyksenä tässä on se, me puhumme tässä laadusta ja määrästä – yksinkertaistamisessa, mutta ydinajatuksena on se, mihin me haluamme päästä, mihin tavoitteeseen. Niinpä kysynkin, pitäis, pitäisikö meillä olla laadullinen ja määrällinen tavoitteen asettelu. Kansainvälisessä vertailussa menettely hakemu, hakemuksen ja rahoituksen saamisen välillä aivan liian kauan. Siksi meillä pitäisi olla vertailuarvo tässä. Se vertailuarvo pitäisi olla sellainen, että miten yksinkertaisemmilla voidaan lyhentää menettelyn kestoa. Pitäisi siis antaa todellinen arvo tässä, vertailuarvo. Muuten meillä on ongelmana se, että seuraavassa arvioinnissa meillä ei ole eh, niitä arvoja, mitkä meidän pitää itse asiassa miten pitää tarkastella. Toinen seikka on sitten PK-yritykset. Tässä tapauksessa meidän pitää olla realistisia. Tutkimus PK-yrityksissä on hyvin tulosperusteista, tulospohjaista ja yksinkertaistamisessa tämä pitäisi ottaa huomioon. On tärkeää, että esittelijä, sano, että esittelijä sanoi, että PK-yrityksissä ei karteta riskejä niin paljon. Tässä meillä on lukuja olemassa kansainvälisessä vertailussa. Meillä on PK-yritysten ähm, teknologiayritysten siis osallistuminen melko alhaista. Eli tämä ei vastaa PK-yritysten ähm, pienen tai teknologiayrityksen todellisuutta. Tämä ei siis vasta ollenkaan näiden investi- äh, investointisyklien todellisuutta PK-yrityksissä. Niinpä PK-yritysten erikoisuudet pitäisi ottaa huomioon ja miettiä, voitaisiinko tavoitetta vielä tässä tarkentaa. Eli voitaisiinko vielä hakemuksen ja rahoituksen saamisen eroa lyhentää. Mutta siis esittelijä jäsenteli tämän todella loistavakin todella. Mielestäni esittelijä on antanut hyvin järkevästi äm, tietoa myös meidän yhteisen työryhmämme tuloksista. Kiitos. Bedanke mich. Kiitos. Tässä oli äm, kyse tällaisesta kokeilusta, että ansimme, an, annoimme pienen ryhmän valmistella niin sanotusti tätä aihetta. Sitten kollega Matias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti alkuun onnitella edustaja Karvaljoa äh, hänen tekemästään työstä. Hän on esittänyt erittäin tiukan yhteenvedon siitä, mitä komissio ehdotti en mitään vähempää häneltä ole odottanutkaan, ja hän on todella keskittynyt avainkysymyksiin. Itse haluaisin korostaa paria seikkaa. Muut kollegat jo monia näitä seikkoja korostivatkin. Meillä on vielä aikaa jatkaa keskustelua vielä syvällisemminkin, mutta tässä vaiheessa haluaisin mainita kaikkein tärkeimmän huolen aiheen, jotka liittyvät tähän yksinkertaistamisohjelmaan. Mehän kaikki tiedämme, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Monet meistä ovat olleet tutkimusyhteisöissä mukana ja me kaikki tiedämme, kuinka tärkeää tällainen yksinkertaistaminen on. Emme voi jatkaa, jos emme voi jatkaa Euroopan tutkimusalueen kehittämisessä, ellei asioita yksinkertaisteta. Mutta minua askarruttaa se, että millainen siirtymävaihe – vallitsee siinä, kun siirrytään kustannuspohjaisesta tulospohjaiseen järjestelmään. Niin, ei tässä oikeastaan muuta ollut sanottavana. Tämä oli minun kaikkein tärkein huolenaiheeni. Ja meidän täytyy kyllä painottaa tätä asiaa kieli keskellä me tarvitsemme jonkinlaisen painotusjärjestelmän. Ei tule olemaan helppoa toteuttaa tätä siirtymävaihetta. Se tulee olemaan hankala. Tällainen tuloksiin perustuva järjestelmä no, on asia, jolla saattaisi olla vaikutusta. Ainakin kun puhutaan eurooppalaisen järjestelmämme identiteetistä, voi olla, että ihmiset eivät välttämättä halua keskitettyä järjestelmää joten lähtökohtana koko tälle liikkeelle on erittäin tärkeää. Tiedän, että edustaja Kavaljo kyllä ymmärtää tämän seikan. On tärkeää ymmärtää, että ei voi yksinkertaistaa, jollei pidä mielessään sitä, että kaiken, kaikkein tärkeintä ovat tulokset. Emme halua enää epätasa-arvoisuutta tähän järjestelmään. Haluamme vahvan eurooppalaisen tutkimusjärjestelmän, mutta haluamme, että se on myös johdonmukainen. Ja tämä on yksi tärkeimmistä huolenaiheistani, joita minä tunnen, kun puhutaan komission ehdotuksesta. Uskon, että selväksi on jo tullut se, että kun puhutaan suurista projekteista ja verkostoista, niin nehän ovat tärkeitä komissiolle, mutta eivät ne vielä yksinään ova omiaan takaamaan yhdenmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta Euroopan tutkimusalueella. Ja sitten asia, josta on puhuttu paljon ja joka huolettaa meitä, on se, että mihin suuntaan haluamme Euroopan tutkimuksen menevän. Tällä hetkellä hän vallitsee paljon epätasa-arvoisuutta, epätasapuolisuutta. Mehän olemme tässä ikään kuin hylätä perustutkimusta, mutta eihän tämä ole eurooppalaisen tutkimuksen perinteiden mukaista. Perustutkimus on ollut aina yksi tärkeimmistä eurooppalaisen tutkimuksen elementeistä. Me haluamme johdonmukaisen eurooppalaisen tutkimusjärjestelmän. Ja jos me näin vain yhtäkkiä etäännymme perustutkimuksesta ja lähdemme innovaatioiden tielle systemaattisesti, niin se ei välttämättä ole järkevä asia. Ainakaan ei ole järkevää tehdä toteuttaa sitä nopeasti. Se on vähän kuin opettelisi juoksemaan ennen kuin osaa edes kävellä. Perustutkimuksella on kuitenkin ollut merkittävä rooli tähän saakka. Parlamentti ja tämä valiokuntakin on aina peräänkuuluttanut tutkimuksen yksinkertaistamista. Toimimme toki nyt hyvin oikeaan aikaan, oikeana ajankohtana, ja ajatus siitä, että asetettaisiin työryhmä on erittäin tärkeää. Ja minä toivon, että piakkoin saamme kyllä äänemme kuulluiksi. Ja suhtaudun luottavaisesti siihen, että että saamme Kavaliolta erittäin hyvän loppumietinnön ja äänemme pääsee kuuluviin, kun halutaan yksinkertaistaa tutkimusta. Kiitos. Kiitos sitten kollegoille Kambos. Presidente, muito obrigado. Eh, queria começar por, eh, naturalmente... Kiitos puheenjohtaja. Halusin aloittaa sillä, että mielelläni todellakin kiitän kollega Carvalhoa tästä loistavasta työstä. Hän on todellakin hyvin selkeästi esitellyt tämän mietinnön. Komissiohan on valmistellut sille jo perustaa äm, mallia tälle, tälle vaihtoehtojen analyysille. Ja se on todellakin hyödyllistä, täytyy sanoa. Olen esittelijän kanssa useimmista kohdista aivan samaa mieltä. Mielestäni meidän pitää muuttaa järjestelmää, ennen kaikkea arviointijärjestelmää. Emmehän me voi vain toimia tilantarkastuksen kannalta, pohjalta, vaan meidän pitää myös toimia luottamuksen pohjalta. emme voi vain rajoittua menettelyyn, vaan meidän pitää suorata, seurata koko prosessia hankkeen alusta tuloksiin asti. Tutkimushankkeiden arviointijärjestelmää verrattiin usein konsultointiyritysten arviointijärjestelmiin. Tämä oli ehkä hieman yksinkertaistettu vertaus, mutta luulen silti, että jotkin, jotkin seikat ovat tässä merkittäviä. Ensinnäkin on äm, sekä hyvin pieniä että hyvin suuria hankkeita, ja niitä ei voi laittaa samalle viivalle. On hankkeita, jotka voidaan toteuttaa paljon nopeammin, niistä saadaan konkreettisia tuloksia nopeasti kuin muista projekteista. Siksi mielestäni Tällaiset näkökulmat pitää ottaa huomioon ja tietysti myös maantieteelliset näkökulmat on otettava huomioon. Maantieteellinen monipuolisuus ja eriävyys on tärkeää tällä alalla. Se on tietysti olemassa perustutkimusta ja innovointia, eikä niitäkään voi laittaa välttämättä saman katon alle sillä perustutkimus voi johtaa innovointiin, mutta ei välttämättä johda siihen. Euroopalle on yksinkertaisesti tärkeää pitää perustutkimus edelleen tässä peruspilarina. Olemme keränneet paljon kokemuksia ja olemme aina olleet perustutkimuksen huippua. Meillähän on Euroopan tutkimusneuvosto ERC ja meillä on metodeja. Meidän pitää tukea myös tutkijaa, joka tekee perustutkimusta, ja meidän pitää luottaa näihin tutkijoihin. Viime aikoina on ollut niin, että maantieteellisesti asiat, seikat ovat keskittyneet, ja luulen, että hyvä asia tässä Rova Grasa Calvarian esittelyssä oli se, että hän esitteli myös vaihtoehtoja ja niiden edut ja haitat. Täytyy sanoa, että olen hyvin avoin tämän suhteen. Hänen mietintönsä on hyvin tasapainoinen ja meidän pitää taistella yksinkertaistamisen puolesta, mutta samalla pitää ottaa huomioon, että hankkeissa on aina tietty monipuolisuus mukana Tietysti puhun tässä nyt valtavasta byrokraattisesta taakasta. Siihen ei pidä tulla, ja jos siihen tullaan, niin se pitää muuttaa. Voimme siis saada paljon etuja aikaiseksi tällä. Uh, this is an important... Kiitoksia. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, mutta myös erittäin vaikea koska toisaalta meidän täytyy yksinkertaistaa asioita. Muussa tapauksessa PK-yritykset ja pienemmät tutkimusinstituutiot, yksiköt, no, ne ovat jo päättäneet, että eivät halua osallistua eurooppalaisiin hankkeisiin, jos asiat ovat niin mutkikkaita. Toisaalta meidän täytyy pitää tilanne kontrollissa, joten meidän tehtävänämme on pitää huoli siitä, että saamme aikaan jonkinlaisen muutoksen. Jos meillä on useiden satojen, tai siis kymmenien tuhansien eurojen tutkimushanke kyseessä tai toisaalta miljoonien eurojen tutkimushanke, niin meidän täytyy pitää nämä kaikki käsissämme. En ole yllättynyt ollenkaan siitä, että esittelijä on tehnyt niin hyvää työtä. Hän kyllä tuntee tämän asian. Ja minä kyllä olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Kiitos. Kiitos, kollega Del Castillo. Eh, presidente. Puheenjohtaja. Toistan sen, mitä täällä melkein kaikki muutkin ovat jo aikaisemmin sanoneet. Onnittelut esittelijälle. Tekemäsi työn laatu on todella hieno ja siinä on hienosti jäsennelty koko tämä Äh, asia erittäin merkittävällä tavalla hoidettu. Yhdyn kollega Odin huomioihin koskien siitä, että tämä on liitettävä budjettiongelmiin. On kiireellistä pureutua siihen asiaan, se on erittäin tärkeää, mutta haluaisin äh, tässä yhteydessä ottaa sille seuraavan asian. Vaalikauden puoliväliin mennessä tutkimuksen alue joka on alue, jossa on paljon horisontaalista toimintaa, joka koskee pitkälti myös muita alueita, joita tämä valiokunta käsittelee ja muutkin valiokunnat. Se tulee olemaan hyvin dominoiva ja kompakti, kun ajatellaan, mitä päätöksiä meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä se suuri päätös, joka koskee kahdeksatta puiteohjelmaa, ellen erehdy komissio tekee siitä ehdotuksen jossakin vaiheessa tätä vuotta. Nyt olemme tilanteessa, jossa meillä on tämä ensimmäinen mietintö yksinkertaistamisesta, sitten meillä on mietintö väliarvioinnista, sitten meillä on edelleen mietintö, jossa käsitellään Euroopan parlamentin prioriteetteja, sekin on jossakin vaiheessa tehtävä. Sitten meillä on menettelysäännöt, edelleen puiteohjelma sellaisena, niin sitten meillä on nämä viisi lainsäädännöllistä mietintöä, jotka liittyvät puiteohjelmaan. Joten meillä todella on hyvin tiivis paketti aiheesta, jolla tänä päivänä enemmän kuin koskaan on merkitystä. Meidän on todella täsmennettävä sitä asiaa. Euroopan unionin talous on nyt sellaisessa tilanteessa, jossa tarvitsemme enemmän kuin koskaan asianmukaisia päätöksiä tutkimuksen alalta. Meillä on ollut jo hieman kokemusta tässä siitä, kuinka tämä valiokunta toimii, ja meillä on ehdotuksia nyt kollega Karvaalalta. Tältä pohjalta meidän on pyrittävä tekemään työtä. Tästä tullaan keskustelemaan vielä paljon ja mukaan tarvitaan paitsi ne, jotka ovat tässä valiokunnassa mukana, niin myös muita henkilöitä. Meidän on pyrittävä siihen, että, että, valio, että tämä perustettava yksinkertaistamiseen valiokunta tulisi pysyväksi, niin että saadaan hoidettua kaikki se, mikä liittyy tähän kahdeksanteen puiteohjelmaan ja sen hyväksymiseen. Edelleen komission työ ja komission päätelmät on saatettava meidän tietoisuuteemme. Ne, jotka ovat komissiossa, niiden on sitouduttava siihen, että säännönmukaisesti he lähettäisivät ITRE-valiokunnan jäsenille asiakirjat, joissa käyvät, käy ilmi eh, heidän työhönsä liittyvät pohdinnat ja päätelmät. Ei me tarvitse mitään suuria kokouksia, ei meidän tarvitse ohjelmoida kokouksia toisensa perään, vaan meidän on jollakin joustavalla tavalla saatava eh, tiedot komission päätelmistä tänne. Kolmannekseen, niin, niin kuin tänään on käynyt, meillä on ollut tänään täällä kirjallinen asiakirja, jossa on hyvin tärkeä pohja pohdinnoille koskien tätä, näitä yksinkertaistamiseen liittyviä ongelmia. Huomenna sihteeristä voi lähettää sen kaikille tämän valiokunnan jäsenille, koska monia meitä kiinnostaa tämä asia, mutta on aivan selvää, että, että tämä varsinainen asia valiokunta on hyvin suppea. Joten valiokunnan sisäistä työtä ajatellen minusta on aivan keskeistä ja tärkeää, jos haluamme todella olla mukana tässä keskustelussa, että ryhdytään näihin toimiin ja otetaan nämä välineet käyttöön niin, että äh, Grassa Carvalho jonkin äh, työhön liittyvät paperit saisimme kaikki käsiimme välittömästi. Kiitos. Tämä asiakirja siis jaetaan kaikille jäsenille. Vielä kaksi puheenvuoroa. Meidän pitää kyllä nyt kiirehtiä. Vielä kollega Nisterio, Listelroi seuraavaksi. Kiitoksia, puheen... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin sanoa äh, asian, joka liittyy siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Tämä liittyy menettelyihin. Meillähän on useita ajatuksia, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen ja tiedämme myös, miten asia käytännössä tulisi toimia mutta ehkäpä unohdamme seuraavan asian. Jos ajatellaan vaikkapa näitä yhteisiä teknologia-aloitteita, niin PK-yritykset ovat katoamassa kentältä. Ne sysätään ulos koko toiminnasta. Tämä on huolestuttavaa. Se raha, joka tulee julkisista kirstuista ja kukkaroista, ei koskaan tavoita PK-yrityksiä ja tämä on johtanut aika huolestuttaviin kehityskulkuihin pk-yritysten kannalta. Mitä me nyt siis teemme? Teemmekö me päätöksen nyt vai lykkäämmekö me, lykkäämmekö me päätöksiä vuoteen 2013? Rakennerahastot, aluekehitysrahastot, niitä kaikkia täytyy uudistaa ja tarkistaa pahimmassa tapauksessa kahteen kertaan. Minun mielestäni meidän tulisi toimia nyt, tehdä parannuksia nyt, eikä myöhemmin. Joku sanoi, että vuonna 2013kin voidaan toimia, mutta ei, se on liian myöhäistä. Komissio on tehnyt suunnitelman rahoitusasetuksen kolmivuotiseksi tarkastamiseksi. No, tämä perustuu siihen, perustuu eri, muihin tärkeisiin seikkoihin, joista parlamentinkin täytyy tehdä päätöksiä. No meillä on nyt kolme vaihtoehtoa. E, Tämän, tämänhetkinen lähestymistapa, josta edustaja Karvaljokin puhui, no se on ihan ok. Toinen vaihtoehto on se, että me ähm, teemme tärkeitä päätöksiä rahoitusasetuksen muuttamisesta. Jotta välttäisimme liiallista byrokratiaa. Me haluamme helpottaa asioita. Me emme halua liikaa byrokratiaa, emme halua jokaista kirjaa, kirjainta syynnetä tuhanteen kertaan. Sitten olisi vielä yksi kommentti. Se liittyy siihen, mitä Makrima Katti sanoi. Meillä on lisärahoitusta ja sellaiseen tarvetta, ja meillä on myös tiettyjä suosituksia siitä, kuinka voimme saada aikaan enemmän synergiaa. Mehän äänestimme asiasta jo täysistunnossa jokin aika sitten. Minun mielestäni meidän täytyy palata tähän keskusteluun, keskusteluun siitä, kuinka voimme lisätä synergiaa. Ja lopuksi täytyy muistaa, että me maksamme 5 prosenttia tutkimusbudjetista. Valtiot maksavat loput. Ja minä haluaisin äh, eh, eh, aikaan saada sellaisen tilanteen, jossa meidän jossa me voisimme saada enemmän synergiaa budjetin ja ohjelmien välille ja toisaalta vähemmän byrokratiaa. Siitä varmasti koituisi etuja, jos me näin toimisimme. Niin, ehkäpä jätän puheenvuoroni tähän ja toivotan teille kaikkea menestystä. Sitten Chatsimarkakis. Niin haluaisin myös kehua esittelijää. Hyvät kollegat, nythän on niin, että tämä on todella tärkeä aihe, mutta samalla hyvin monimutkainen aihe. Me olemme nyt tilanteessa, jossa meillä ei ole paljon varoja. Joka puolella Euroopassa rahoitus on niukkaa, ja jos tässä tilanteessa meillä on epäjohdonmukaista tutkimusrahoitusta komission sisällä, niin silloinhan meidän pitää kyllä puuttua asiaan. Tämä ei ole hyväksyttävää. Ja sen, sen takia olen iloinen, että juuri nyt puhumme näistä aiheista. Kollega Odi ja minäkin olemme KONT-valiokunnassa ja myös parlamentilla meillä on osa syy siihen, että lisäämme byrokratiaa. Ja niinpä meidän pitääkin nyt hillitä itsemme. Nämä ehdotukset ovat hyviä, mutta ongelmana ei ole pelkästään varojen niukkuus, vaan se, että eurooppalaiset tutkimushankkeet ovat niin monimutkaisia. Mitkä ovat niitä isoja hankkeita, jotka kaikki tietävät? Jos joku kysyy meiltä, mitä te tutkitte Euroopassa, niin mitä me vastaamme? ITER on yksi, Airbus on toinen esimerkki, mutta muita isoja hankkeita ei ole, joista me voisi olla ylpeitä. Se on siis ongelmana tässä. Tämä on se ongelma, joka vähentää eurooppalaisen tutkimusrahoituksen lisäarvoa. Meidän pitää siis myös omissa jäsenvaltioissamme tehdä työtä sen eteen, että kritisoimme tätä asiaa ja parannamme tämän järjestelmän. Ei siis saa olla niin, herra Nistelroihan sanoikin juuri, että, että tässä puutumme pelkästään vain tutkimusrahoitukseen, vaan meidän pitää puuttua myös esimerkiksi rakennerahoitukseen. Siellä pitää olla sama, samat menetelmät. Tämä on tekninen ongelma ja siksi, siksi nämä vaihtoehdot yksi ja kaksi ovat teknisiä, mutta ne ovat toteutettavissa poliittisesti. Kolmas taso on poliittisesti vaikeampi Tässähän puhutaan tieteellisen tutkimuksen tukemisesta tulosperusteisesti. Tämä on uusi näkökulma. Kuuntelin portugalilaisten kollegoiden kommentteja, mutta tässähän meillä on juuri myönteinen esimerkki, eli Eurooppalainen tutkimusneuvosto ERC, hän näyttää esimerkkiä juuri miten näiden komission esimerk- ehdotusten pohjalta Eli näiden kertakorvausten pohjalta voidaan niin sanotusti antaa, valita tietyt ehdotukset ja antaa niille kertakorvaus. Tämä tutkimusrahoitus on, tällaisen vaihtoa on siis mahdollista soveltaa juuri perustutkimuksessa. Tämä tulosperusteinen lähestymistapa ei ole perustutkimuksen vastaista. Me olemme nyt hyvin aikaisessa vaiheessa ja meidän pitäisi nyt tarttua tilaisuuteen, sillä Tola, to, todellakin, muuten me menetämme kaikki hyvät tutkijat. Ja tämä koskee myös pk-yrityksiä. Vielä kaksi aivan lyhyttä puheenvuoroa, sillä muuten meille tulee kyllä aika pula tässä. Seuraat puhujat. Kiitos. Olen hyvin ylpeä tästä esittelijän työstä. Olen tyytyväinen, että voimme puhua siitä täällä. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Menettelyä todellakin pitää yksinkertaistaa. Meidän pitää samalla puhua hallinnosta ja byrokratiasta, jos puiteohjelmissa tarkastelemme tätä byrokratiaa. Itse tieteen tieteentekijänä olen kokenut tämän, niin silloinhan tiedämme, että Nämä ohjelmat ovat monimutkaisia ja monet tutkijat ovat osallistuneet tähän työhön ja näihin ohjelmiin, mutta monet taas eivät, koska heille tämä kaikki byrokratia on aivan liikaa. Tämä menetelmän yksinkertaistaminen voi olla meille väline vahvistaa tiettyjä tutkimuksen aloja rahoitus voi olla näillä aloilla paljon houkuttelevampaa tutkijoille, esimerkiksi nanoteknologian, bioteknologian aloilla tai fuusioprosesseissa. Nämä alat voitaisiin ottaa siis mukaan tähän. Kiitos. Uh, <clears throat> thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä ja haluaisin muistuttaa siitä, että kun järjestimme minikuulemistilaisuuden viime syksynä tässä valiokunnassa aiheesta byrokratian vähentäminen, niin kuulemme aika huolestuttavia asioita. Toivottavasti tämän kuulemistilaisuuden tuloksia voitaisiin ottaa huomioon, kun tätä mietintöä vielä laaditaan. Myös Espanjan puheenjohtajakaudella on järjestetty hyvä byrokratiakokous, jonka tulokset voisivat, voitaisiin niin ikään ottaa huomioon. Ja toki täytyy muistaa myös ne tutkimuksesta käydyt keskustelut, joita me olemme käyneet. Mehän olemme eri ryhmissä tarkastelleet budjettia ja kun katsomme kokonaisbudjettia, niin voidaan todeta, että ehkäpä kaikkein, siis tällekin valiokunnalle tärkeitä prioriteetteja on jo budjetista leikattu, eli budjettiasioita on syytä tarkastella. Kiitos. Tämä oli todella tärkeä keskustelu ja olen tyytyväinen, että meillä oli tämä pieni työryhmä. Äh, se valmisteli asiaa todella hyvin ja kiitos myös komissiolle. Ja toivottavasti ymmärrätte, että tänään ette saa nyt puheenvuoroa, mutta myöhemmin sen kyllä saatte. Kiitos siis tästä ja päätän nyt tämän kokouksen ja pyydän kollegoita lähtemään heti salista, jotta voimme jatkaa koordinaattoreiden kokouksella. Kiitos.